Tälle minun täytyy kertoa teille viime päivien traagisista luonnonkatastrofeista. Tänään oli maanjäristys Turkissa, jossa kuoli vähintään 57 henkilöä. Viime viikolla oli myös maanjäristys Chilessä, melkein 300 kuoli, ja Euroopassa raivannessa rajuilmassa kuoli yli 60 henkilöä, etupäässä Ranskan kansalaisia. Ei voi unohtaa myöskään Haitia, jossa uusimmat uhriluvut ylittävät 300 000 tammikuisesta maanjäristyksestä. Kaikissa tapauksissa olen esittänyt parlamentin, Euroopan parlamentin nimissä surunvalittelut kuolleiden perheille. Jokainen kuolema on edelleen, odottamatta kuolema on tietysti heille trage, tragedia, mutta se on tragedia myös koko kansakunnalle, kyseiselle kansakunnalle ja maailmalle ilmaisimme solidaarisuutemme perheiden kanssa ja näiden kyseisten maiden kanssa, joita tragediat ovat kohdanneet. 11. maaliskuuta on 20. vuosipäivä siitä, kun Liettua sai itsenäisyyden. Se on ensimmäinen kommunistisen blokin maa, joka julisti itsenäisyytensä Neuvostoliitosta. Liittolaisten kollegoiden keskuudessa Euroopan parlamentissa on kol- neljä sellaista, jotka ovat itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneet vuodelta 1990. Onnittelemme kollegoita. Myöskin 11. maaliskuuta Yhdestoista maaliskuuta 1990 Estonian kongressi eh, väliaikainen demokraattinen parlamentti eh, hyväksyi julkilausuman valtion uudelleen synnyttämisestä 50 jälkeen neuvostomiehityksestä. Onnittelut myös heille. Kymmenes maaliskuuta on 51. vuosipäivä Tiibetin kansannoususta. Sen seurauksena Dalai Lama ja 80 000 tiibetiläistä täytyy lähteä maastaan. Toivomme ja säännöllisesti vetoamme Kiinan kansantarvassa viranomaisiin, että ne muuttaisivat asennettaan eh, Tibetiä kohtaan ja ryhtyisivät erilaisiin vuoropuheluun sen edustajien kanssa. Puhemiesten ilmoitusten yhteydessä Ilmoitan, että Nigel Farage viime minitäysistunnossa työjärjestön artiklan mukaan 153 kohta kolme. Kävin keskustelua Faragein kanssa ja sen jälkeen tein päätöksen sanktiosta, jossa häneltä pidätetään 10 päivän päiväraha. Haluaisin kertoa samaan aikaan eri tapahtumasta Haluaisin kertoa teille myös eri tapahtumasta. On jälleen ollut varakaustapaus yhden kollegan, yhdeltä kollegalta. Ihan parlamentin, Euroopan parlamentin rakennuksen lähellä hänet, häneltä varastettiin, ryöstettiin ja Brysselin viranomaisten kanssa olen äh, ja Belgian viranomaisten kanssa olen keskustellut kollegamme Isabel Durand on välittäjä näissä keskusteluissa, koska hän tilanteen oikein hyvin tuntee Brysselin tilanteen ja Belgian tilanteen paikan päällä. Tilanne on tällä hetkellä se, että yhdessä komission ja Euroopan Euro- neuvoston kanssa haluamme parlamentin näiden kolmen instituution lähelle luoda tällaisen erityisen vyöhykkeen, jossa turvallisuus olisi varmistettu ei pelkästään Brysselin viranomaisten puolesta, vaan myös Belgian hallituksen puolesta, keskushallituksen puolesta Belgiassa. Tässä asiassa käydään intensiivisiä keskusteluja. Viime viikolla oli tapaamisia kokouksia tämän äh, ryöstämistapauksen jälkeen, virallisia tapaamisia on nyt 22. maaliskuuta kanssa esitetty myös poliisin kanssa. Intensiivisesti teemme tämän asian kanssa työtä, jotta turvallisuustilannetta voidaan parantaa parlamentin sekä muiden instituutioiden rakennusten läheisyydessä. Ei pelkästään parlamentista ole kyse. Hoidamme asiaa yhteisesti. Sitten esityslista. Esityslista, anteeksi, pöytäkirjat on viime istunnosta jaettu. Onko niihin joitakin huomioita? Ei huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytty.